prosessi ja tuleva EUn ja Afrikan sarven yhteinen muuttoreittejä koskeva aloite, neuvoston ja komission julkilausumat. Puheenvuorossa Lavadova nyt neuvostosta, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Arvon edustajat. Ilolla esittelen tämän julkilausman, jonka aiheena on EUn ja Afrikan saaren yhteinen muuttoreita koskeva aloite, joka liittyy Kartumin prosessiin. Voin myöskin kertoa ministeritason tuloksista, konferenssin tuloksista, joka pidettiin 28. päivä marraskuuta Roomassa. Henkilökohtaisesti olen kovin tyytyväinen siihen, kuinka aktiivisesti Euroopan unioni oli edustettuna kyseisessä konferenssissa, joka on varsin tärkeä jos halutaan menestystä saada aikaan. Me kaikki ymmärrämme sen, eh, kuinka tärkeää on tehdä yhteistyötä lähtömaiden ja transittomaiden kanssa. Tarvitaan kumppanuuksia ja vuoropuhelua näiden maiden kanssa, jos halutaan tehokkaasti maahanmuuttovirtoja hallinnoida. Kartumin prosessi eh, muodostaa eh, huomattavan tärkeän puitteiston, jonka puitteissa voidaan keskustella maahanmuuton ja siirtolaisuuteen liittyvistä kysymyksistä eh, tärkeiden eh, Itä-Afrikan maiden kanssa. Ja nyt ensimmäistä kertaa Euroopan unionin ja sen jäsenmaat voivat tällä tavalla mahdollistaa yhteistyön eh, maahanmuutto- kysymyksissä. Ja vaikuttaa siltä, että voimme pitää Afrikan saarven maiden kanssa säännöllisesti vuoropuhelua. Ja nämä ovat erittäin tärkeitä alueita myöskin, kun transittoreiteistä EU-hun päin puhutaan, sillä nimenomaan paljon tulee siirtolaisia Välimeren kautta ja kun paineet ovat varsin kovat näillä alueilla, niin usein hyödynnetään juuri näitä reittejä transittoreitteinä. Ja yhteistyössä pyritään ensinnäkin taistella parempaan taisteluun laitonta maahanmuuttoa ihmiskauppaa vastaan ja ministerikonferenssi myöskin esittää muutamia konkreettisia toimia, sillä ymmärrämme, että kiireellisiä toimia tarvitaan jos eh, halutaan eh, jollain tavalla eh, kitkeä näiden ihmissalakauppaajien toiminta ja reittejen käyttö. Keskipitkällä aikavälillä tavoitteena on laajentaa tätä puitteistoa ja mahdollistaa sellainen vuoropuhelu, joka sisältää kaikki neljä aluetta, jotka tässä yleisessä lähestymistavassa ovat mukana, kun puhutaan siirtolaisesta liikkuvuudesta, laiton maahanmuutto, lailla maahanmuutto, kehitys ja kansainvälinen suojelu näissä yhteyksissä. Ja haluaisin omalta osaltani painottaa sitä, että e, julkilausumassa todetaan myöskin, että tärkeää on aina kaikissa yhteistyössä perustaa toimet ihmisoikeuksien kunnioittamiseen. Ja on erittäin tärkeää, että kansainvälisen suojelun perusperiaatteet toteutuvat ja tässä Geneven yleissopimuksen vuodelta 1951 myöskin viitataan. Hyvä puhemies, arvon jäsenet, nyt on uusi yhteistyöpuitteisto mahdollistunut kartumin prosessin liittyen ja tätä voidaan hyvänä alkuna pitää. Tästä voidaan sitten siirtyä aktiivisempaan vaiheeseen ja toivottavasti EU ja sen jäsenmaat ovat aktiivisesti mukana tässä uudessa prosessissa ja toivottavasti myöskin Euroopan parlamentti tukee kartumin prosessia. Se, sen tuki on äärimmäisen tärkeä asia, kun kartumin prosessin tavoitteita käytännössä toteutetaan. Kiitos. Grazie tante, signor ministro. Kiitokset, hyvä ministeri. Ja nyt sitten komission puheenvuoro. Olkaa hyvä, herra Avramopoulos. Thank you, Mr. President. Kiitos puhemies. Parlamentin jäsenet, tänään minä matkustan puhuttiin teidän kanssanne Yhdysvalloista, Georgiaan ja Georgiasta. Nyt Afrikkaan katsotaan, mihin tämä matka sitten päättyy. Nämä ovat kuitenkin hyvin tärkeitä kysymyksiä. Parlamentti on todistanut monia keskusteluita, joissa on puhuttu ähm, Euroopan tulevien äh, maahanmuuttajien henkien pelastamisesta ja täällä parlamentissa olen kuullut todella jatkuvasti vetomuksia komissiolle ja jäsenvaltioille sen puolesta, että käytännönläheisesti voitaisiin tähän kriittiseen tilanteeseen suhtautua, kun kysymys on ihmisten salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta, joka lähtee Afrikasta. Ja jotta näihin tavoitteisiin päästäisiin, tarvitsemme tietysti vuoropuhelua, puitteistoa ja konkreettisia toimia, jotta toimisimme alueen maiden kanssa yhdessä. Ja tästä juuri on kyse tässä Afrikan sarven yhteisessä muuttoreittiä koskevassa aloitteessa, että keskitymme maahanmuuttoon juuri kaikkien itäisen Afrikan maiden kanssa, koska, ja että mukana ovat myöskin nämä keskeiset Välimeren kattokulkumaat. Kysymys on siis kauttakulusta, mutta myöskin lopulliset kohdemaat täytyy ottaa huomioon Kysymys on myös Afrikan sarvesta, Djiboutista, Egyptistä, Eritreasta, Etiopiasta, Keniasta, Somaliasta, Etelä-Sudanista ja Sudanista sekä Libyasta ja Tunisiasta. Poliittisten julkilausumien lisäksi näiden kumppanimaiden kanssa pyrimme vastaamaan paremmin näiden pakolaisten maahanmuuttajien haavoittuvan tilanteeseen ja tarvitaan myöskin oikeudellisia toimia niin EU-ssa kuin Afrikan kumppanimaissa, jotta voitaisiin estää tehokkaammin salakuljetus ja ihmiskauppa. Ei pidä unohtaa, että muuttovirrat eivät pelkästään tuo haasteita, vaan ne tuovat myöskin mahdollisuuksia niin äh, alkuperämaille kuin myöskin äh, kohdemaille. Ja tästä syystä olen todella vakuuttunut, että yhteistyö näiden kumppanimaiden kanssa tässä prosessissa ähm, ei pitäisi rajoittua vain pelkästään laittoman maahanmuuton suitsimiseen, vaan meidän täytyy tähdätä korkeammalle, jotta todella äh, tämän ilmiön juuret voidaan äh, poistaa. Arvoisat parlamentin jäsenet, te itse olette peräänkuuluttaneet tehokasta yhteistyötä kolmansien maiden kanssa, kun kysymys on alkuperämaista tai kauttakulkumaista. Tämä muuttoreittejä koskeva aloite on yksi vastauksista näihin pyyntöihin. Ja juuri samalla lailla kuin maahanmuutosta ja liikkuvuudesta, jonka tämän julkilausuman lisäksi, joka siis hyväksyttiin, meidän on nähtävä muuttoliike myöskin mahdollisuutena. Myöskin on taattava tietysti sitä tarvitseville kansainvälinen suojelu. Tämä muuttoreittejä koskeva aloite voi myöskin auttaa meitä ymmärtämään paremmin toisiamme ja tunnistamaan yhteiset haasteet, joita meillä on mantereellamme ja löytämään ratkaisuja jaetun vastuun hengissä. Tiedän, että monet täällä parlamentissa kyselevät, kuinka ihmisoikeusulottuvuus otetaan mukaan tähän prosessiin, erityisesti kun kyse on maista, joissa demokraattiset arvot eivät ole kunnioitettuja. Voin vakuuttaa teille, että ihmisoikeuksien suojelu on todella suuntaviivana johtolankana meille tässä toiminnassa ja tämä heijastuu täysin myöskin tässä vuoropuhelu kehyksessä. Ja tältä pohjin voimme jatkaa tämän prosessin kehittämistä ja taata sen, että tämä jatkuvasti tulee myöskin sovitetuksi poliittisiin tavoitteisiin. tavoitteisiin, jotka hyväksytään ja jotka ovat täysin vapaaehtoisia ja joista meidän täytyy olla samaa mieltä. Odotan todella, että ripeästi päästään tämä asia toteuttamaan, tämän vuoropuhelun toteuttamaan käytännössä, että saamme kourin tuntuvia tuloksia. Erityisesti kahdessa tärkeässä asiassa kun kysymys on harhaan joutuneista maahanmuuttajista. Tarvitaan kansallisia strategioita, myöskin sitä, että ihmiset palaavat vapaaehtoisesti. Olen iloinen voidessani kertoa, että tätä tarkoitusta varten on saatu 5 miljoonaa rahoitusta Euroopan unionin kehitysyhteistyövälineestä. Ja toisekseen on tärkeää miettiä myöskin sitä, kuinka kansallisia ja alueellisia strategioita voitaisiin luoda, joilla ihmisten salakuljetusta ja kauppaa voitaisiin suitsia sekä kansainvälistä järjestäytyntä rikollisuutta. 750 000 euroa on saatu tätä tarkoitusta varten. Ja yksittäiset hankkeet ovat nyt komission kehityksen, kehitystyön alla ja niiden toimeenpano alkaa ensi vuonna. Rohkaisemme afrikkalaisia kumppaneitamme näkemään nämä ehdotukset sillä tavalla, että niitä lähdettäisiin toteuttamaan käytännössä. Jäsenvaltiot ovat ilmaisseet kiinnostuksensa siihen, että että lähdettäisiin johtamaan näillä kahdella osa-alueella täytäntöönpanoa. Kokemusten jakaminen näissä asioissa varmasti vahvistaa siteitä ja antaa mahdollisuuden löytää kestäviä ratkaisuja. Lopuksi haluan vielä todeta, että tämän nykyisen dramaattisen tilanteen parantaminen on käsissämme ja uskon vahvasti, että kestävän vuoropuhelun kautta ja konkreettisen yhteistyön kautta pääsemme ratkaisuun. Meidän täytyy toimia nyt, meidän täytyy toimia yhdessä. Vain voimien yhdistämisellä Euroopan unioni, komissio, ulkosuhdehallinto, jäsenvaltiot voivat tämän ainutlaatuisen tilaisuuden todella täysimääräisesti toteuttaa ja odotamme myöskin parlamentilta tukea tähän prosessiin. Kiitos. Bardzo dziękuję panu komisarzowi. Kiitokset komission jäsen. Kiitos tästä tärkeästä julkilausumasta. Ja nyt sitten poliittisten ryhmien puheenvuoroihin. Ensinnäkin EPP. Metsola ja puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvä komissaari. Haluaisin aloittaa toivottamalla Äh, kannattamalla Khartoumin prosessia, joka käynnistettiin muutama viikko sitten. Tämä pyrkii äh, käsittelemään ihmisten kauppaa Afrikan sarvessa ja käynnistämään uudelleen vuoropuhelun tuolla alueella. Siitä syystä meillä on syytä olla optimistisia, kuten olette todenneet usean otteeseen ja toistan tämän tänään. Ainoa tapa edetä tänään kohti menestyksellistä eurooppalaista maahanmuuttopolitiikkaa on kokonaisvaltaisessa ratkaisussa, jos otetaan huomioon kaikki oleelliset näkökohdat. Yksi kaikkein tärkeimmistä näkökohdista on se, että varmistaudutaan siitä, että meillä on täysi yhteistyö Afrikan maiden kanssa, varsinkin näiden alkuperämaiden kauttakulkumaiden kanssa. Meidän täytyy taistella kaikkea sellaista toimintaa vastaan, joka kohdistuu varsinkin kaikkein heikommassa asemassa olemaan, oleviin. Meidän täytyy... Meidän täytyy pyrkiä siihen, että voimme tukea näiden laittomien toimien uhreja. Ja meidän täytyy tästä syystä pyrkiä myöskin suojelemaan maahanmuuttajia, niitä ihmisiä, jotka ovat joutuneet ihmiskaupan uhreiksi. Siitä syystä on erityisen tärkeää, että meillä on riittävästi varoja, että tämä prosessi toimisi hyvin. Me emme pelkästään voi käynnistää tätä prosessia, vaan meidän täytyy löytää myös muita ratkaisuja, joiden avulla tämä prosessi vie konkreettiseen lopputulokseen. Eh, dziękuję bardzo. Eh, w procedurze Blue Card eh, pani poseł Verzia. Kiitokset. Ja sitten Versialta äh, sininen kortti, hyväksyttekö sen? Versia. Madame Etzela, je voudrais savoir si vous connaissez la... Niin haluaisin tietää, että tunnetteko tilanteen Afrikan sarven alueella ja tiedättekö mikä on näiden maiden rooli ihmiskaupassa tällä alueella? Bardzo proszę odpowiedź, pani poseł. Voitte vastata, olkaa hyvä. Ja musta naf e situazione f'dawk il-pajjiż. Niin, eh, Rova Versa, kyllä eh, tiedän millainen eh, näiden maiden tilanne on. Ja itse tulen maasta, johon varsin paljon tulee juuri näiltä alueilta siirtolaisia, nimenomaan Afrikan sarven alueelta. Ja on erittäin tärkeää, että taistelemme laitonta ihmiskauppaa vastaan ja näin suojaamme kaikkein haavoittuvimpia ihmisiä. Kiitoksia sitten ST-ryhmä. Siipel, olkaa hyvä ja puheekaa kaksi minuuttia. Ilman muuta on tärkeää taistella syitä vastaan ja kartumin prosessi nykyisellään jättää vielä monia kysymyksiä avoimeksi. Ihmissalakuljet kuluttajat eh, edelleenkin ovat prioriteettina sen sijaan, että eh, sotapakolaisia ja poliittista vainoa pakenevia ihmisiä suojeltaisiin. Päätelmissä todetaan, että tuettaisiin vastaanottokeskusten kehittämistä. Jotkut sanovat, että ne ovat pidätyskeskuksia. Saksan sisäministeri käyttää sanaa ö, eh, tervetulokeskus. Mutta kuka, missä ja minkäkin aikaa voi tuntea olevansa tervetullut ja mitä näissä keskuksissa sitten tapahtuu. On tärkeää, että turvapaikkamenettely mahdollistetaan näissä keskuksissa, mutta mitä tässä yhteydessä eh, mahdollistaminen tarkoittaa ja minkä kriteereiden pohjalta sitten määritellään turvapaikkastatus UNHCR vai transittomat, tai mitkä seikat tässä huomioidaan, vai tulisiko koko turvapaikkamenettely tällä tavalla toteuttaa, jos, niin mitä standardeja noudattaen, eikö tämä sitten lopputuloksen kannalta kuitenkin tarjo- tarkoittaisi hankaluuksia Euroopalle. Selvää on, että turvallisia reittejä Euroopan on taattava, ja oikeutta turvapaikan hakemiseen ei saa kuitenkaan rajoittaa, emmekä tällä tavalla voi asioita hoitaa. Tässä prosessissa näin ollen eh, on tärkeää, että tarkastelemme kriittisesti näitä kysymyksiä. Ja vaikka tässä on paljon hyvääkin, eh, kysymys kuuluu, ovatko kaikki valtiot kuitenkaan tässä mukana? Ja lopuksi vielä kysymys, mikä tässä kaikessa on komission rooli? jos valtiot asia kehittävät, mutta tuleeko rahoitus kuitenkin eu talousarviosta ja miten sitten Euroopan parlamenttia tiedotetaan ja miten se saadaan mukaan. Eli avoimia kysymyksiä on varsin paljon. Toivottavasti muutaman näistä on mahdollisuus tänä iltana saada komissiolta ja neuvostolta vastaus. Kiitokset. Nyt puheenvuoron saa ALDE-ryhmästä Cecilia Wikström, kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Fler migranter än någonsin tar sig nu till Europa. Yhä useampi maahanmuuttaja pyrkii Eurooppaan, jotta voisi luoda itselleen kunnoisen elämän. Monet myöskin pakenevat vainoa tai sotaa. Ja koska ei ole mitään laillisia tapoja tulla Eurooppaan ja hakemaan pakolaistatusta, niin useimmin ei ole mitään muuta vaihtoehtoja kuin olla täysin riippuvaisia, täysin häikäilemättömistä ihmiskauppaista. Heidät laittaa laivaan ja matkustavat eh, yrittää vaarallisella matkalla Eurooppaan. Pelkästään tänä vuonna 2419 ihmistä on kuollut Välimerellä UNHCRn kertomuksen mukaisesti viime viikolta. Välimerestä on tulossa kuoleman meri. Suuri hautausmaa ihmisille, joilla ei ole nimeä, joita yhdisti vain yksi päämäärä, pelastaa oma ja lastensa elämä ja etsiä parempaa elämää rauhassa ja vapaudessa. Nyt on käynnistetty kartumin prosessi yhteistyö EUn ja monien muiden äh, Afrikan hallintojen välillä, joiden tavoitteena on estää se, että nämä ihmiset eivät siirtyisi Libyaan ja sieltä siirtyvät näille vaarallisille matkoille. Tarvitaan poliittisia aloitteita. Luonnollisestikin siis kannatan tätä, mutta yksikään maa ei tätä asiaa voi hoitaa yksin. Enkä ole suinkaan sitä mieltä, että pitäisi kuvitella, että sellaiset Afrikan hallinnot, jotka painostavat kansalaisia niin paljon, että nämä joutuvat pakenemaan, haluavat tehdä yhteistyötä EUn kanssa. Sudan, Somalia ja kaikkein Kivikovin diktatuuri, Eritrea ovat näitä maita. EUn ainoa mielipidevanki on edelleenkin David Isaac siellä vankina. Vietetty on yli 4000 päivää vankilassa ilman minkäännäköistä oikeudenkäyntiä. Näiden maiden kanssa, kun me teemme yhteistyötä, hyvä puhemies, minä kyllä kyseenalaistan sen ja teen sen hyvin voimakkaasti. Minusta meidän tulee katsoa tätä ja komission pitää määritellä paremmin oma roolinsa asiassa. Haasteet ovat suoria. Me emme saa koskaan uskoa siihen, että diktatuurit löytävät ratkaisut meidän mm, maahanmuutto-ongelmiimme. Äh, tak, tak. To po szwedzku znaczy dziękuję. Äh, tak, kiitos, kiitos. Ja sininen kortti. Kavalta hyväksyttekö kysymyksen? Karver. Olkaa hyvä thank you colleague for accepting my question. I... Kiitos, että hyväksyitte kysymyksen. Kuulin kommenttinne diktatuureista. Oletteko samaa mieltä kanssani? siitä, että yksi Etiopiassa näistä syistä oli esimerkiksi aikaisemman presidentti Mengestun ylellinen elämä vaikka hän samalla haki sitten kuitenkin turvapaikkaa Zimbabwessa. Ja tuomitsetteko siis Niin presidentti Mugaben ja sen, että tämä entinen presidentti karkotettaisiin takaisin Etiopian, jossa hänet voitaisiin sitten tuomita rikoksista ja kansanmurhasta. Proszę bardzo. Olkaa hyvä. Kysymys on varsin tärkeä. Mitä tässä vaiheessa on tehtävä? On sanottava, että diktaattoreita ja heidän asettamiaan sääntöjä meille vapaille demokratioille emme voi hyväksyä. Ja mielessä on pidettävä myöskin se seikka, että meidän kansalaisen, esimerkiksi David Isaac, on ollut jo yli 4000 päivää vankilassa Eritreassa. Näidenkö diktaattoreiden kanssa me yhteistyötä teemme, luotammeko heidän sanoihinsa ihmisoikeuden suojelusta. Minua ainakin tämä kaikki epäilyttää. Tämä on meidän vastuullamme, emmekä voi vastuuta sälyttää näiden maiden hallituksille. Kartumin prosessissakaan. Aloite sinällään on tervetullut, mutta pelkään, että se ei onnistu juuri siksi, että me meidän on puhuttava yhdellä selkeällä äänellä ihmisoikeuksien ja demokratian ja oikeusvaltioperiaatteen arvojen puolesta. Kiitos paljon. Ja seuraavan puheenvuoron saa eh, Guesta. marie christine Berger, puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Merci, monsieur le président. Puhemies, kiitos. Kartumin prosessissa tarkoituksena on vain normalisoida EUn suhteet Afrikan sarvenmaiden kanssa tämä on aivan arkipäiväistä tavanomaista. Kuitenkin kysymys on yhteistyöstä sellaisten diktaattoreiden kanssa, jotka eivät millään lailla noudata ihmisoikeuksia. Italia haluaa tässä myöskin Eritrean integraatiota. Sitä pidetään todella selkeänä avaintoimijana ja vastuuntuntoisena kansainvälisen järjestön jäsenenä. Komissaari taas puhuu poliittisesta tärkeästä yhteistyöstä näiden alkuperämaiden maiden kanssa. Ja itse asiassa jo sanoittekin, että jos tämän prosessin nimi olisi ongelma, niin sen hän voisi vaihtaa, mutta kysymys on siis alkuperämaista ja kauttakulkumaista. Äh, mm, äh, tällä tavalla päästään vain eroon näistä maahanmuuttajista ja nämä diktaattorit voivat sitten hoidella kansalaisensa niin kuin haluavat. Mitä tässä oikein halutaan? Halletaanko tässä nyt vain eh, sitä, että heille annetaan tällaista kansainvälistä legitimiteettiä? Siitähän tässä on kysymys. Kuinka oikein voitte todeta, että ihmisoikeudet ovat tämän prosessin keskiössä ja eh, johtolankana? Kuinka voitte sanoa, että tällä tavalla voimme ihmishenkiä pelastaa? Euh, Kiitokset, hyvä edustaja. Sitten vihreiden puheenvuoro. Sargentini ja puheaika puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia puhemies. Roomassa varmaan olisi pitänyt edellinen kokous pitää, jossa Sudanin, Egyptin, Etelä-Sudanin, Etiopian, Eritean puolustajat olisivat olleet. En näe Libya tuossa luettelossa. Se, en oikein tiedä mistä se johtuu. Muistan muutama vuosi sitten, että käytiin keskustelua tässä talosta siitä sopimuksesta, jonka Italian hallitus oli tehnyt Libyan kanssa siitä, että Italia käännyttää pakolaiset kotiinsa. Ja muistan, että tuolloin Malmström, Afromopoloksen edustaja, huolehti siitä, että 250 eritrealaista, jotka lähetettiin Euroopasta Italian kautta, ja että heitä ei lähetettäisi Eritreaan, koska se olisi koitunut heille kuolemaksi. Me olemme täällä olleet neuvottelupöydän ympärillä keskustelemassa siitä, miten näitä ihmisiä voitaisiin mukaan lähettää kotiin sellaisia hallintoihin, joissa ihmiset tapetaan. Ihmiset tapetaan ja nämä maat saavat vielä ihan virallista kehitysapuakin. Hyvät naiset ja herrat, minun mielestä tämä kartuumin prosessi, ei kelle kysymys ole pelkästään tästä nimestä, ihan sama mikä sen nimi nyt oikein on, miten sen nimi on kuitenkaan tullut edes Sudanin pääkaupungista. Minun mielestäni tämä ehdotus ja se tapa, jollain Eurooppa lähettää takaisin näitä pakolaisia ja lähettää niitä sellaisiin maihin, joissa on diktatuuri vallalla. Danke well. E- Kiitokset. Ja sitten FTD-ryhmästä James Carver, e, puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Totta kai haluamme auttaa ihmisiä, jotka ovat joutuneet konfliktialueelta ja köyhiltä alueelta pakenemaan, mutta tuen pitää olla sellaista, että se on kaikkien etujen mukaista, eikä sellaista, että se johtaa tilanteen huonomiseen. On kitkettävä maahanmuuton syitä, jos halutaan tilanteeseen puuttua, jotta eivät ihmiset joudu pienissä veneissä välimerta yrittämään, mutta tässä ei kuitenkaan ole onnistuttu. nyt sitten EU haluaa eh, tarttua eh, pakolaispolitiikkaan 3,5 eh, miljoonaa pakolaista on juuri tältä itäisen Afrikan alueelta pakenemaan ja EU laajentaa toimivaltuuksiaan maahanmuutto- ja pakolaiskysymyksissä ehkä olisi parempi eh, keskittää voimavarat muihin toimiin Afrikassa. Esimerkiksi maatalouspolitiikkahan ainoastaan kuluttaa eh, rajoja sitten eh, kaiken kaikkiaan köyhyys lisääntyy ja työttömyys lisääntyy ja kalastuksessa on Somalian rannikolla tuhe, tuhottu kalastusmahdollisuudet näiltä rannikoilta ja myöskin merirosvous Miksi emme esimerkiksi pyri puuttumaan ähm, näihin ähm, talouden esteisiin ja kaupan esteisiin, ja näin voidaan myönteisesti vaikuttaa esimerkiksi elintarvikkeiden hintoihin totta kai arvokkaasti ja kunnialla on kohdistettava huomio tälle alueelle. Mutta on katsottava, mitkä ovat syitä näille muuttovirroille. Ja kansainvälisen yhteisön on hankala tunnustaa somali Ja nyt nimenomaan Afrikan sarvi tarvitsee vahvoja vakaita valtioita, jotka voivat pitää huolta omista kansalaisistaan. Vain tällä tavalla Somalimaan menestystarinan esimerkin kautta voidaan ajatella edistystä tällä alueella. Toivoa tulee antaa tälle Afrikan sarven alueelle ja sitten se voi alkaa pitää itse huolta itsestään. Kiitokset ja sinä Dinos sitoutumattomat puheaika yksi minuutti, olkaa hyvä. Kiitos. άνθρωποι... 200 000 ihmistä, enemmistö nuoria, on muuttanut, koska hallitus on heidät pois ajanut maastaan. Kysymys on taloudellisesta maahanmuutosta, köyhyydestä, niin siitä, että he jättävät jälkeensä talossa, jotka sitten pankit ottavat haltuunsa. Mutta itse asiassa kysymys onkin Kreikasta eikä mistään afrikkalaisesta maasta. Ja eh, tuntuu siltä, että tässä nyt on aika paljon samankaltaisuuksia kuin mistä tässä puhutaan. 200 000 kreikkalaista ovat lähteneet alle 40 hyvin älykkäitä koulutettuja, jotka eivät näe tulevaisuutta kotimaassaan Kreikassa maahanmuutto Afrikasta Euroopan on suuri ongelma. Me tiedämme sen, koska meillä on samanlainen ongelma täällä ja komissio taas tässä pakottaa meidät hyväksymään maassamme tällaiset laittomat siirtolaiset Dublin kakkosen pohjalta. Tämä on aivan naurettavaa, mitä Euroopan unioni tässä nyt lähtee rahoittamaan tällaista ohjelmaa, joka ei millään lailla ole sisäisen maahanmuuton käsittelemisen tai vie kaiken pohjan maahanmuuton käsittelemiseltä selkeästi vain nämä etelän maat tuomitaan köyhyyteen ja niiltä otetaan parhaat, mitä sieltä löytyy. proszę pan Kiitokset. Ja sitten Lenra se puheaikaa puolitoista minuuttia. Eh, voorzitter de noodzaak om de migratieproblematiek structureel aan te pakken. niin näiden ongelmien rakenteelliset ratkaisut niissä suhteessa täytyy olla selviä. meidän täytyy saada aikaiseksi holistinen lähestymistapa. Ja se merkitsee sitä, että meidän täytyy myöskin Euroopan unionin sisä- ulkopolitiikka integroida paremmin. Ei ole pelkästään hyvä se, että komissaari katsoa myös Euroopan rajojen ulkopuolelle, jotta löytäisiin yhteistyökumppaneita kolmansista maista. Kun puhutaan kartumin prosessista, jos katsotaan Afrikan maakarttaa ja niitä maita, jotka ovat mukana kartumin prosessissa, niin Tunisian ja Egyptin välillä on vaikea, valkea aukko ja se on Libya. Se ei ole myöskään Ravatin prosessissa mukana. Ja Libya on suurin lähtömaa ihmisille, jotka ylittävät Välimeren. Miten voimme rakentaa eurooppalaista politiikkaa tällä alueella ilman, että jollain tavalla otetaan huomioon se, mitä Libyassa tapahtuu ja millä tavalla tilanne voidaan ratkaista kartumin prosessin puitteissa? Danke wel. Eh, a teraz pan On Sulitsa seuraavana. Kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Every year armed conflicts, persecution. Joka vuosi vaino, taloudellisten näkymien olemattomuus, tuho, vaikka mikä saa ihmiset lähtemään kodeistaan hyvin vaaralliselle matkalle, pyrkimään Välimeren ylitse Eurooppaan. Matkallaan heidän toivonsa paremmasta tulevaisuudesta tuhoutuu koska salakuljettajat, ihmiskauppiaat ja muut saattavat heidät vaaralliseen tilanteeseen. Ja täällä Euroopassa he sitten saavat vastaansa rasismia ja syrjintää. Mutta jos yhdistämme ponnistelumme, voimme pelastaa miljoonien ihmisten hengen, parantaa heidän hyvinvointiaan. Ensin on taattava, että me ottaa huomioon tämän ilmiön todelliset syyt. Ja tällä tavalla uskon voimme myöskin pyrkiä näissä lähtömaissa parantamaan hallinnointia, jotta itse asiassa ihmiset voisivat vapaasti valita maahan muuton maasta lähtemisen. Ja toiseksi on tietysti myöskin taattava se, että näillä äh, maahanmuuttajilla on mm, äh, lähtömaissaan ja myöskin kohdemaissaan mahdollisuus toteuttaa itseään täysimääräisesti myös on ajateltava sitä, kuinka voidaan motivoida tekemään työtä vaikkapa nuoria ja käyttämään tätä tietopääomaa, jota he edustavat. Tulevaisuudessa varmasti maahanmuutto vain lisääntyy, mutta jos saamme sen selväksi, että tässä on myöskin myönteisiä puolia, niin varmasti maahanmuutosta tulee itse asiassa osa ratkaisua eikä osa ongelmaa. Neuvoston päätös päätelmissä taannoin ähm, tämä asia otettiin esille. Tämä on ensimmäinen askel ja odotan, äh, kuinka komissio nämä päätökset nyt päättää täytäntöön. Dziękuję bardzo. Są do pana Kiitokset. Sininen kortti teille. Karola Spinelliltä. Hyväksyttekö nämä kaksi sinistä korttia? Pani poseł Spinelli. Spinelli, olkaa hyvä olen täällä. Niin totta on, että tulee katsoa ongelmien syitä ja aiheuttajia. Totesitte, että tulee auttaa tukemaan lähtömaiden hallituksen. Tämä olisi ongelman ydin ja syy. Kysyisin teiltä, tiedättekö minkälaista tilanteista ihmiset lähtevät, erilaisista ahdistavista tilanteista, esimerkiksi sodan jaloista. Eivät he eh, lähde siksi, että kehityksen tila on huono, vaan siksi esimerkiksi, että muuten joutuisivat vankilaan. Yes, I know very well. Uh, Tiedän oikein hyvin, mistä maasta tässä mistä maista puhun, on olemassa ohjelmia EU-ssa myöskin näitä maita varten. Ja kaikki nämä ohjelmat pitäisi saada eh, tiettyjen vaatimusten piiriin, eh, että vaadittaisiin, että nämä hallitukset toteuttaisivat enemmän lakeja ja olisi sääntöjä myöskin ihmisoikeuksien ja demokratian suojelemiseksi ja sitä varten, että todella markkinatalous tulisi mahdolliseksi ja niin poispäin, niin poispäin. Meidän täytyy auttaa näitä maita, jotta ne pystyvät antamaan kansalaisilleen ne, jatkaa elämänsä omassa maassaan. Kiitokset. Ja Kaara seuraavana, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Kiitos, että sininen kortti kävi teille. Oletteko riippumattoman somalimaan tunnustamisen kannalla YKssa ja kansainvälisessä yhteisössä? Ja Etelä-Sudanin eh, tilanne ja tunnustaminen. Mitä mieltä oletteko? Yhdyttekö tähän näkemykseeni Somalimaan tunnustamisen suhteen myöskin? Barzo. Olkaa hyvä. You know the subject. No itse asiassa tämä ei kuulu tämän päivän eh, asiaan. Tiedätte, että kaikki maat tällä hetkellä tukevat Somalia. Tiedämme, että Somalia on tunnustettu kansainvälisesti, mutta itse asiassa kysymyksenne ei liity tämän päivän keskusteluun tai tähän keskusteluun. Kiitos. Ja nyt puheenvuoron saa Maria de Sarnes. Olkaa hyvä. Puolitoista minuuttia. Kiitos puhemies. Uskon, että tarvitsemme todella etenemistä tässä asiassa ja tarvitaan todellista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa. Näin ei tällä hetkellä ole, vaan maahanmuutto kuuluu kansalliseen päätäntävaltaan, se aiheuttaa ongelmia. Kuitenkaan ei voida toimia ilman todellista kumppanuutta Afrikan kanssa. Ymmärrän oikein hyvin, mitä täällä on puhuttu tietyistä hallitsijoista, että parempi olisi olla yhteyksissä oppositioon ja kansalaisyhteiskuntaan ja näin poispäin, mutta tarvitaan kuitenkin todellista kumppanuutta Afrikan kanssa. Tunnemme nämä tavoitteet, ihmisoikeudet tietysti, se on hyvin tärkeää. On toimittava myöskin taloudellisen kehityksen puolesta ja sillä tavalla, että se olisi rakentavaa ei lähetetä EUn tukemia tuotteita sinne, jotka kilpailevat paikallisten maataloustuotteiden kanssa. Joidenkin maiden itse oma, tai se, että ne tulevat toimeen omilla tällä tavalla vaarantuu. Tietysti myöskin ihmiskaupan vastainen toiminta on tärkeää. Turvapaikkaoikeutta on myöskin harmonisoitava. Ei voida ajatella, että jos jotakin poliittisesti vainotaan omassa maassa, että ratkaisu siihen olisi tähän tulee hakemaan sitä sitten poliittista äh, turvapaikkaa, eikä hän omassa alkuperämaassaan sitä kuitenkaan EUn äh, suurlähetystössä pysty tekemään. Tarvitaan myöskin laillisia keinoja mm, maahanmuuttoon. Merci beaucoup, Madame Depite. Kiitokset. Ja sitten Barbara Spinelli, olkaa hyvä. Parlero in puhun monien yhdistysten nimissä, jotka eivät pidä hyvänä tämän tyyppistä menettelyä rajoilla ja tätä Khartoumin prosessiakaan. On ymmärrettävä, että Eritrea on diktatuuri, sieltä 30 prosenttia e, Italian tulleista pakolaisista tulee. Tämä Eh, on todellakin häpeällistä demokratiaa ajatellen. Myöskin eh, ne vastaanottokeskukset ja keskukset, joita Sudanissa ja Eritreassa käytetään, ovat todellakin eh, häpeällisiä. Italian presidentti on puhunut, että tässä puhutaan historiallisesta hyppäyksestä. Tässä ollaan tekemässä sopimuksia transitomaiden kanssa, jotta sieltä ei päästäisi liikkeelle. Tällä tavalla ulkoistetaan näitä oikeuksia ja näitä oikeuksia ei taata ihmisille tänä päivänäkään näillä alueilla. Ei myöskään Geneven yleissopimuksen noudattamisen myötä. Kiitos. Grazie tante. Kiitokset. Ja sitten Ferrara ja kaksi minuuttia, olkaa hyvä. Karttumin prosessissa on paljon tekopyhyyttä eh, ja kyse on varsin hankalasta yhteistyön muodosta. Strategiaa, joka pitäisi hyväksyä, jos todellakin halutaan hallinnoida tämän alueen muuttovirtoja. Tällöin olisi kiinnitettävä huomiota erityisesti ihmisoikeuksiin halutaan estää ihmiskauppa ja rikollisverkostojen toiminta, jotka hyötyvät tästä menettelystä. Toisaalta eh, on muistettava, että eh, hallitukset ovat myöskin eh, hyvin jyrkkiä ja myöskin kovaotteisia. Esimerkiksi tässä voidaan mainita Eritrea, jossa on varsin paljon vankiloissa poliittisia eh, vankeja ja myöskin Sudanissa rikotaan ihmisoikeuksia jatkuvasti. Etiopian Eritrean ja e, Libyankaan hallitukset eivät ole kunnioittaneet ihmisoikeuksia ja Libya ei ole vuoden 1951 Geneven pakolaissopimusta koskaan allekirjoittanut, mutta kuitenkin halutaan näiden kanssa edistää yhteistyötä ja kansainvälistä suojelua, jotka siis pohjautuvat kansainvälisiin sopimuksiin. Ja tässä viittaan juuri tähän mainittuun yleissopimukseen. Libya josta lähtee valtava määrä pakolaisia, ei myöskään edes eh, Rooman yleissopimusta ole allekirjoittanut. Ja kuitenkin se huomioidaan kartumin prosessissa, jotta voidaan Euroopan rajojen ulkopuolelle tällaisia vastaanottokeskuksia avata. Tässä yhteydessä on katsottava, miten myöhemmässä vaiheessa asettautuminen Eurooppaan tapahtuu. Tuntuu, siltä, että halutaan löytää eh, jonkinlaiset järjestelyt tilanteelle ennen kuin pakolaiset tulevat Euroopan alueelle. Tällaiset vastaanottokeskukset usein perustettaisiin maihin, joissa on huomattavia demokratia, demokratiavajeeseen liittyviä kyseisiä, eikä voida taata, että ihmisoikeudet näissä maissa toteutuvat ja näissä keskuksissa. On erittäin tärkeää, että ei toimita eh, tekopyhästi, vaan todellakin eh, keskitytään Euroopan unionin eh, lainsäädäntömuutoksissa siihen, että nimenomaan kaikkein haavoittuvimpia ryhmiä pyritään auttamaan ja tukemaan. Kiitos. Kiitokset ja sitten Engel, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Volevo cominciare per dire alla signora eh, Spinelli che se lei parla... Niin, Spinelli, eh, puhuitte eh, kaikista pakolaisista ja henkilöistä, jotka ovat vankiloissa tällä alueella, mutta Somaliassa Somaliassa e, ei ole vankiloita, niistä ei paeta, vaan paetaan e, siksi, että ei ole valtiota. Me puhumme niin kuin valtiota olisi yksi, mutta sitä valtiotahan ei enää ole. Ja tältä pohjalta sitten eh, jatkan niin, siitä, mitä kollega totesi. Kyllä Somaliman osalta jotain on tehtävä ja toimia tarvitaan nopeasti, koska tämä on alueen ainut alue, joka on kuitenkin demokraattisesti rakennettu ja se saattaisi huomattavalle määrälle ihmisiä eh, tarjota suojan, eh, jos missään muualla se ei ole mahdollista. Mutta lopuksi vielä toteaisin ja komissiolle sanoisin seuraavaa. Afrikan unionin hankkeeseenhan tämän prosessin nimi pohjautuu ja varsin usein näistä lähdetään liikkeelle ja voisi olla syytä tarkastella, minkälaisia aloitteita Afrikan unioni itse on tehnyt, kun haluamme näissä asioissa edetä. Eli vaikka dikta- diktaattorimaihinkin tulee, olla, tulee joutua olemaan yhteydessä. Se ei varmasti ole hyvä asia, paras mahdollinen asia, mutta ehkä kuitenkin ainoa vaihtoehto, jos halutaan päästä jonkinlaisen lopputulokseen. Eh, mm, merci beaucoup, Kiitokset. Ja sitten Anna Gomez puheaikaa puolitoista minuuttia, olkaa hyvä brutaalit diktaattorit ovat edelleen vallassa. Samalla sortavat kansalaisiaan ja oletetaan, että he solmisivat meidän kanssamme sopimuksen, kun samalla suojelevat rikollisia ihmiskauppaajia. Sudan, Eritrea, jotka sortavat ja vainoavat tuhansia omia kansalaisiaan. Ja nämä ihmiset nimenomaan tuottavat näitä pakolaisia valtavat määrät, sillä tuhannet kansalaiset pakenevat tällaista köyhyyttä ja sortoa. Jos unioni haluaa vakavasti taistella Afrikan sarvesta tulevaa maahanmuuttovirtaa vastaan, niin sen täytyy tehdä jotain, jotta nämä ihmiset voisivat vapautua diktatuurista, eikä diktaattorille saa syytää lisää rahaa. Tämä Khartoumin prosessi on tuhon tuomittu eikä se auta niiden tavoitteiden saavuttamista, jota sen pitäisi saavuttaa. Se on suuri epäonnistuminen. Aivan kuten Gaddafinkin tapauksessa. Täällä puhutaan rauhasta Israelissa ja pakolaiskysymyksen ratkaisemista. Tässä pitäisi olla myöskin jotain sanottaa Libyan tilanteesta. Sehän on valtava kauttakulkumaa pakolaisille, jotka pakenevat tuota painostusta Afrikan sarvesta. Teraz pani poseł Izaskun. Kiitokset. Kiitos puhemies. Ne, jotka sitoutuivat Hartumin prosessiin, erityisesti he, jotka asuvat kaukana Välimeren traagisista tapahtumista, joutuvat nyt toteamaan, että tämä ongelma koskettaa meitä kaikkia. Toivon mukaan Rooman kokous 28. marraskuuta nyt sen ansiosta sisäasian komissaari ja Mogherini luovat sellaista yhteistä maahanmuuttopolitiikkaa, joka pohjaa solidaarisuuteen, yhteistyöhön ja reiluuteen. Kysymyksessä on 38 maan yhteistyön mukana myös afrikkalaisia ja siinä pyritään suomaan aikaiseksi rauhaa, vakautta ja demokratiaa. Näin pääsemme johonkin muuhunkin kuin siihen, että tämä draama siirretään Välimeren vesiltä tuonne Pohjois-Afrikan rannikolle, mutta voimme tehdä paljon enemmänkin. Döni Mukwege, saharo palkittu selvitti meille hyvin tarkkaan, mikä saa ihmiset jättämään kotinsa näin suurilukuisesti. Monta kertaa kysymys on sodista, joka johtuu siitä, että maassa on yksivaltainen hallitus, jonka kanssa on pakko neuvotella. Presidentti Roosevelt puhui Anastasio Somosta sanoen, voi hän olla yksivaltias, mutta annetaan hänen olla. No en tiedä, tämä ei ole poliittisesti korrektia, että sanoo mitä hän sanoi, mutta joka tapauksessa hän sanoi, että hän on siis tyranni, mutta hän on meidän tyrannimme meidän täytyy siis hävetä niitä valokuvia, joissa jotkut johtajamme poseeraavat näiden tunnustettujen yksivaltioiden kanssa. Meidän pitää tehdä lista niistä, jotka hyötyvät näistä yksivaltajista ja ö, on todella muistettava, että tyranne, vaikka hänen puheensa olisi kuin hunajaisen ja olisi mukava hänen kanssaan seurustella, niin ovat kuitenkin tyranneja. Kiitokset. Tässä hieman Rooseveltin puhetta ehkä muutettiin. Ja nyt sitten eh, Rova Björk saa puheenvuoron. puheen yksi minuutti, olkaa hyvä. Eh, joo, EU har Kiitoksia. Niin, EU on suunnut resursseja, jotta se voisi rakentaa Euroopan linoitusta kiveltä. Ja nyt sitten pyritään myöskin rakentamaan vallihautaa. No sitä ei voida mitenkään hyväksyä. Lisäksi <clears throat> kehitysoporahoja on tarkoitus suunnata tähän tarkoitukseen ja se on kyllä ihan kamottavaa. Tavoitteena on hallita maahanmuuttovirtoja, lähettää takaisin maahanmuuttajia, asettaa ehtoja yhteistyölle. Ajatelkaa, jos lähtökohtana olisi ollut ihan toisenlainen lähtökohta pyrkiä lisäämään elojaamismahdollisuuksia niille, jotka pakenevat sotaa ja konflikteja. Silloin tilanne on aivan toisenlainen. Olen ihan väsynyt kollegoista, niin kuin Engel ja muut tuolla oikeista ryhmissä, jotka aina kun heille sopii, Heillä on aina joku toinen tavoite, joka on korkeampi kuin turvapaikan hakeminen tai ihmisoikeukset. Se voi olla se, että halutaan valvoa maahanmuuttovirtoja ja silloin voidaan myöskin kääntyä diktatuurin puoleen. Nyt ei enää oteta yhtään aloitetta, jonka avulla vaarannetaan ihmisten kyky hakea turvapaikkaa. Atras pani Mariana Petir. Kiitos. Mariana Petir, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä gotovo forty tisua imigranata ukljuujui i puhemies eh, todella monet maahanmuuttajat ja siirtymään joutuneet ihmiset ovat tulleet Eurooppaan yli 3000 maahanmuuttajaa on kuollut Välimerellä. 2014 vuodesta valitettavasti on tullut kaikkein synkin tältä osin. Kaikkein eniten ihmisiä on kuollut Euroopan unionin porteille. Useimmat juuri hukkuivat tai kuolivat nälkään ja he olivat peräisin Pohjois-Afrikasta Kartumin prosessi on hyvä prosessi. Siinä on kysymys siitä, että luodaan dialogi näiden maiden välillä ja pyritään pyritään auttamaan ne ihmisiä, mutta ei kuitenkaan riitä, että luodaan tällaisia koalitioita, joiden tarkoitus on rahallinen ehkä poliitikoilla on kuitenkin huoma, huono omatunto tästä ansaitusta rahasta, koska he eivät ole tehneet kaikkea tarvittavaa. Ihmishengellä ei ole paljon arvoa me emme voi suostua siihen, että välimerestä tulee suuri hauta. Näin on todettu myöskin Paavi sanoi juuri näin. Ja hän puhui myöskin maahanmuutosta sanoen, että vain jos kulttuurin identiteetti tunnustetaan ja otetaan käyttöön kansalaisia suojelevia lakeja ja hyväksytään maahanmuuttajat, niin vain siinä tapauksessa Eurooppa selviää. Rakkaat kollegat, meidän täytyy puuttua tämän ongelman syihin eikä pelkästään vain sen seurauksiin. Kienge. Kiitokset. Kienge, olkaa hyvä. Grazie. Eh, signor Presidente. Hyvä puhemies. muuttovirrat ja niiden määrä nyt vaativat uudenlaisia monenvälisiä toimia lähtö- ja myöskin transittomaiden kanssa. Ja ehdotusten tulee olla kestäväpohjaisia yksittäinen maa ei voi eh, riittävää apua tarjota. Tarvitaan vuoropuhelun perustuva toiminta ja yhteisiä varoja, resursseja tulee hyödyntää. Poliittista eh, ponnistusta tarvitaan, jotta voidaan saada nämä tuhannet ihmiset ihmiskauppiaiden käsistä pois. On myöskin katsottava, mitkä ovat syitä näille virroille, mutta tässä ei onnistuta ennen kuin pyritään parantamaan ihmisoikeustilannetta näissä lähtömaissa ja tarvitaan myöskin holistinen globaali lähestymistapa tähän siirtolaisuusvirtatilanteeseen. Ja Kartun prosessin päätelmissä viittaan mahdollisuuteen perustaa pakolaiskeskuksia ja erilaisia vastaanottokeskuksia, säilöönottokeskuksia. Turvapaikan hakijan tulee aina saada eh, osakseen valvontaa siitä, että ihmisoikeudet toteutuvat ja että kaikkia kansainvälisiä sopimuksia noudatetaan. Mikä on EPn rooli sitten tässä kaikessa? Italian ja Libyan välinen sopimus on edelleenkin voimassa ja tässä ei ole kiinnitetty ihmisoikeusloukkauksiin lainkaan huomiota. Mehän tiedämme kuitenkin, minkälainen Kadafin hallitus sitten kaiken kaikkiaan oli. Grazie, Uh, Lopes Abkilar seuraavana, olkaa hyvä. Gracias, señor presidente. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen. Kartumin prosessi eh, on sellainen, johon kuuluu myöskin ikäviä piirteitä. Esimerkiksi Lampedusassa kuoli paljon ja nyt vaikka puhutaan kiireellisyydestä, niin tarvittaisiin todella todellisia yhteistyön väyliä, vastaanottamiskeinoja tai kautta kulkua helpottavia keinoja tai myöskin rikollisuuden poistamista. Meidän täytyy todella tukea Afrikan Ähm, sarvia, mutta ei pidä myöskään unohtaa, että nämä monet maat ovat todella äh, huonossa äh, tilassa. Ne ovat romahtaneita valtioita ja on todella ponnisteltava äh, tämän yhteistyön aikaansaamiseksi, jotta EU todella kuitenkin myös EU pitää kuitenkin samanaikaisesti myöskin noudattaa ja kunnioittaa omia perusarvojaan. Täytyy pyrkiä eroon salakuljetuksesta ja ihmiskaupasta ja pelasta ihmishenkiä, mutta on myöskin vaadittava enemmän, että jokaista sijoitettua euroa vastaan tarvitsee myöskin saada tilanteen parantumista ihmis- ja mm, perusoikeuksien kunnioittaminen on hyvin tärkeää, erityisesti kun kysymys on kaikkein haavoittuvimmista ihmisistä. Meidän täällä parlamentissa valitettavasti joudumme palaamaan tähän aiheeseen jatkuvasti. Maintenant député Christine. Eh, sitten eh, Revo Dallon, puolitoista minuuttia, olkaa hyvä. Monsieur le commissaire, chers collègues. Hyvä puhemies, hyvät kollegat maahanmuuttokysymyksissä vaaditaan jatkuvaa neuvottelua ja vuoropuhelua alkuperämaiden kanssa. Kartumin prosessi ja Afrikan, sar- Afrikan sarven maat osallistuvat tähän tavoitteeseen. Laittoman maahanmuuton torjunta on yksi osa tätä tavoitetta. Mutta meidän ei tulisi kuitenkaan tehdä tästä tavoitteesta sellaista, että se muodostaa uutia esteitä maahanmuutolla. Jokaisella yksilöllä on oikeus lähteä maasta ja etsiä parempaa tulevaisuutta. Se, että tarjotaan äh, turvallisia mm, maahantuloreittejä on paras äh, tapa ratkaista tällainen ongelma ja ratkaista Välimeren tragedia. Keskustelu siitä, mikä on laillinen maahanmuutto, on jäänyt kartumin prosessissa kuolleeksi kirjaimeksi. Tässä ei voida pelkästään rajoitua mihinkään tavoitteisiin. Tässä on järkeä vain siinä tapauksessa, että tehdään konkreettisia suunnitelmia, joissa kunnioitetaan maahanmuuttajien perusoikeuksia. Kartumin prosessi perustetaan vapaaehtoispohjalle. Se ei luo minkäännäköisiä sitoumuksia suhteessa kansainväliseen oikeuteen. Voidaanko todella saada aikaiseksi konkreettisia tuloksia tällä, tällä tavalla? Jos kyseessä vain normatiiviset säännöt, miten voidaan suojella maahanmuuttajia ja todella täysin kunnioittaa perusoikeuksia? Äh, Kiitokset. Ja sitten Catch the Eye-puheenvuorot. Kaksi puheenvuoropyyntöä näyttäisi olevan. Siis Marias ECR-ryhmästä, olkaa hyvä. Jos haluamme rajoittaa Afrikan sarvesta tulevien maahanmuuttajien määrää, on mietittävä sitä, mistä syystä he sieltä lähtevät pois. Ihmisten on pakko jättää nämä alueet. Ja suurin syy tähän on se, että he pyrkivät pois diktatuureista, ähm, joita todella tuolla alueella on. Meidän on saatava demokratia näille alueille. On taattava, että ihmisoikeuksia suojellaan. Toiseksi tarvitaan rauhaa tälle alueelle, koska jos äh, monilla alueilla soditaan, se aiheuttaa ongelmia ja saa ihmiset pakenemaan henkensä edestä. Tarvitsemme myöskin EUlta taloudellista tukea, jotta alueet kehittyisivät ja kasvaisivat. Meidän on myöskin peitottava ne, jotka salakuljettavat ihmisiä. On puhuttava Dublin kolmosesta ja on puhuttava myöskin näiden ihmisten tulevaisuudesta. Ja samoin on myös saatava kokonaisvaltainen lähestymistapa maahanmuutto- ja turvapaikkapolitiikkaan. Atras. Kiitokset. Дамбаски seuraavana, olkaa hyvä. Уважаеми господин председателстващ, уважаеми представители на комисията и на съвета, уважаеми колеги. Arvoisa, arvoisat komission ja neuvoston edustajat, hm, hm, minä haluan todeta, että äh, tässähän on nyt puhuttu siitä, että maahanmuutto on hyödyllistä ja sitä pitäisi rohkaista, mutta puhutaanpa nyt ilman sarvia ja hampaita. Äh, Espanja, Bulgaria, Kreikka, nämä maat ovat sellaisia, joissa tämä on enemmänkin ongelma kuin ratkaistava maahanmuutto ja mm, sinne muotoutuu erilaisia pakolaisleirejä, alueita, jossa ihmiset elävät, koska he eivät löydä työtä ja kulttuuriset erot ovat huomattavia, he eivät onnistu millä lailla integroitumaan. Tämä on valtava ongelma ja kun kysymys on maahanmuutosta, täytyy myöskin miettiä sen syitä sen syyt alkuperämaassa ovat tärkeitä. Kuka on näiden diktaattoreiden takana? Kuka on Libyan tai Egyptin tuhonnut? Kuka näitä valtioita tuhoaa? Entäs Somaliaa? Mikä on näiden prosessien takana. Meidän ei pidä, pidä tehdä Euroopasta valtavaa pakolaisleiriä. Dziękuję bardzo e, panu posłowi, a teraz... Kiitoksia. Ja seuraavana sitten komission nimissä komissio Avramopoulos saa puheenvuoron. Merci, monsieur le président. Kiitoksia, hyvä puhemies. Hyvät naiset ja herrat, Arvoisat jäsenet, uskon voimakkaasti, että Afrikan sarven maiden kanssa tehty sopimus on oleellinen. Kysymys ei ole siitä, että pitäisikö meidän tehdä yhteistyötä vai ei näiden maiden kanssa, vaan se, millä tavalla se pitää tehdä, jotta se tapahtuu niin, että maahanmuuttajat eivät joudu näiden ihmiskauppaketjujen uhreiksi. Kartumin prosessi on vain yksi osa tätä globaalia strategiaa. Olen teidän kanssa samaa mieltä näistä huolenaiheista. Haluan myös selventää sitä, että tämä politiikkamme ei laillista näitä hallintoja tuolla alueella. Politiikkamme tavoitteena on ottaa mukaan valtiot ja laittaa ne kantamaan vastuunsa ja taistelemaan ihmiskauppaa ja vastaan. Vakuutan teille sen, että aiomme seurata koko tätä prosessia hyvin läheltä. Toisaalta meidän täytyy vahvistaa myös suhteita Euroopan unionin sisäpolitiikan ja ulkopolitiikan välillä, jotta voidaan johdonmukaisella ja kaiken kattavalla tavalla vastata näihin ongelmiin, jotka ovat meidän edessämme. Tämä on prioriteettimme. Haluamme toimintasuunnitelmassamme kehittää siis joka eilen julkistettu, joka koskee maahanmuuttoa Euroopan, ja joka on osa Euroopan komission toimintasuunnitelmaa vuodelle 2015. Ei ole epäilystäkään siitä, että kun meidän ei tarvitsisi tarvita ratkaisuja niille, jotka tarvitsevat kansainvälistä suojelua, kun ne pyrkivät Eurooppaan. Komissio tutkii tällä hetkellä kaikkia mahdollisuuksia ja varsinkin niitä, joiden avulla voitaisiin kehitellä yhteinen lähestymistapa, jotta pakolaiset voisivat tulla Eurooppaan ja pyytää turvapaikkaa. Tällä hetkellä pakolaisten siirtyminen pitäisi tapahtua laillisella tavalla. Se on solidaarisuusele joka on komissiolle tärkeä. On tietysti myös otetaan huomioon, miten paljon jäsenvaltiot tarjoavat. Paikkoja tuo määrä on kasvanut. Lisäksi meillä on alueellisia kehitysohjelmia, jotka ovat tärkeitä tässä suhteessa näissä puitteissa Euroopan unioni tukee Afrikan maita, jotta nämä voisivat vastaanottaa pakolaisia parhaissa mahdollisissa olosuhteissa. Joka tapauksessa, kuten juuri totesin, aiomme seurata läheltä tämän prosessin kehittymistä ja sitä, millä tavalla tätä kaikkea sovelletaan. Kiitokset komission jäsen. Kiitos tästä lausunnosta. Ja nyt sitten neuvosto. Herra Della Vedova, olkaa hyvä. Kiitos puhemies. Ja kiitos käytetyistä puheenvuoroista edustajille. Ja puheenjohtaja valtio myöskin haluaa esiin tuoda omat huomionsa ja huolenaiheensakin liittyen kartumiprosessin täytäntöönpanoon nostaisin esiin aiheen, joka nousi esiin myös eri puheenvuoroissa, eli tavoitteet, joihin tulee päästä, ja toisaalta sitten ihmisoikeuskysymykset. Kartumin prosessi pyrkii teknistä eh, eh, yhteistyötä parantamaan näiden eh, Afrikan sarven maiden kanssa, niin kuin komissaarin puheenvuorosta esiin tuli eikä tarkoitus tietenkään ole mm, mulla tavalla puuttua hallituksen toimiin, mutta kuitenkin kahteen seikkaan kiinnittää huomiota näin teknisellä tasolla. Ensinnäkin ihmiskauppa ja sitten kauppa, joka käydään näillä maastamuuttajilla. On tärkeää, että ponnistelemme, eh, jotta vaarallisille muutto reiteille lähtevät ihmiset säilyvät hengissä myöskin Välimeren alueella. Se on päätavoite ja toisena tavoitteena on sitten estää tämä vakava ihmiskaupan rikollisuus, että siirtolaisilla ei käydä mm, tällaista kauppaa. Ja kun tämän tyyppistä yhteistyötä pyritään mahdollistamaan, ja sitä voidaan sitten laajentaa muillekin aloille, tässä nimenomaan maahanmuutto ja liikkuvuus ovat avainsanoja ja Euroopan unioni ilman muuta pyrkii ja e, kunnioittaa e, muuten oikeuksia ja kaikkia olemassa olevia maahanmuuttoon liittyviä määräyksiä. Kun pyritään helpottamaan näiden maiden viranomaisten kanssa e, tehtävää yhteistyötä ja yhteyksiä näihin. Tähän saakka ei kuitenkaan varsinainen vuoropuhelu vielä ole käynnistynyt ja tällä voisi olla myönteinen vaikutus, kun halutaan tehdä alueet ja nämä maat tietoisemmiksi kysymyksistä myöskin ihmisoikeuksiin liittyen. Ja tässä yhteydessä on syytä painottaa myöskin sitä, että usean otteeseen julkilausuma painottaa sitä, kuinka tärkeää on eh, kansainvälisen suojelun sääntöjä noudattaa kaikissa yhteyksissä ja tarjota eh, suojelua pakolaisille ja turvapaikanhakijoille ja myöskin haavoittuvia ryhmiä suojella. Tämän lisäksi tulee taata tehokas suojelu pakolaisille ja turvapaikanhakijoille, jotka ovat joutuneet sisäisiin, eh, sisäisiä, mm, sisäisiin muuttoihin lähtemään. Ja tärkeää on, että kaikki kansainväliset sopimukset todellakin huomioidaan ja huolenaiheita juuri näihin liittyen esiin nousi useissa puheenvuoroissa ja puheenjohtajavaltio ilman muuta suhtautuu näihin eh, tarkalla korvalla, mutta Totean vielä, että e, ihmisoikeuksien suojeleminen ja pakolaisten suojelu ovat ilman muuta keskiössä näissä yhteyksissä. Pidämme tätä aloitetta hyvänä ja katsomme, että sen pohjalta on syytä mennä eteenpäin. Ja selvää on, että Rooman e, julistuksen e, seikat tulee tässä yhteydessä huomioida ja toisaalta tulee pyrkiä välttymään riskeiltä, jotka on mainittu ja tärkeää on, että Euroopan unioni on jäsenmaiden aktiivisena mukana tässä prosessissa ja Euroopan parlamentin rooli myöskin tässä asiassa on varsin tärkeä. Ja voin taata teille sen, että ilman muuta teitä pidetään ajan tasalla siitä, miten näissä asioissa edetään. Kiitos. Grazie tante, signor ministro. Kiitokset, hyvä ministeri, siitä, että osallistuitte istuntoon. Ja